Mitä tulee 61 kautta 2015 esitetyn kirjalliseen ilmoitukseen koskien myymättä jääneitä, mutta käyttökelpoisia elintarvikkeita koskeva teksti kollega Yköbajeen sekä 29 muun jäsenen esittämä kirjallinen teksti on saanut 388 allekirjoitusta tuekseen, eli enemmistö parlamentin jäsenistä. 136 artiklan mukaisesti tämä teksti yhdessä allekirjoittajien nimien kanssa julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään tekstin kohdalla.